ja erityisesti Amin Mekki Medanin tapaus. Puheenvuoron saa edustaja Sargentini. Kiitos puhemies. Me olemme täällä tänään pyytämässä huomiota kolmelle ihmisoikeusaktivistille Sudanissa. Ja me seisomme täällä jo ennen kesälomaa pyytämässä mielenkiintoa ja huomiota naiselle, joka oli vankilassa pienen lapsensa kanssa. Ja me nähtävästi joudumme tekemään tämän uudelleen ja uudelleen. Se, mikä me tiedämme ihan varmasti, on, että Sudanin hallitus ei kunnioita ihmisoikeuksia. Herra Amin Mekimedani otettiin kiinni Kartunissa, Sudanin pääkaupungissa, kun hän palasi ulkomailta tilaisuudesta, jossa hän allekirjoitti päätöslauselma, jossa hän vaati demokratiaa Sudaniin ja jonka olisi, jossa olisi haluttu, että oppositio voisi yhdistyä ennen vaaleja keväällä. Ja vuonna 2015 huhtikuussa, jos tällä tavalla toimitaan, niin nämä vaalit eivät tule olemaan luotettavat. Minusta on surullista katsoa Sudanin kaltaista maasta, jossa kaikki kerta toisensa jälkeen menee pieleen ja jossa hallitus tukahduttaa kaiken. Eilen me puhuimme täällä Kartumin prosessista, prosessi, jossa Euroopan jäsenvaltiot yhdessä pohjoisafrikkalaisten valtioiden kanssa äh, ovat allekirjoittaneet sopimuksen siitä, että pidetään äh, maahanmuuttajat Afrikassa. Ja tämä allekirjoitettiin myös Sudanin kanssa. Ja nyt äh, kun katsotaan tätä kaikkea näiden kolmen ihmisoikeusaktivistin pidätyksen valossa, niin mekin saamme hävetä sitä, että me olemme lähteneet eh, Sudanin kelkkaan, koska ihmiset joutuvat siellä vielä vaarallisempaan tilanteeseen sen vuoksi, että he eivät enää kykene sieltä pakenemaan. Kiitos. Kiitos. Pyydän hiljaisuutta uudestaan. Siis hiljaisuudessa täällä salissa. Puhemies, hyvät kollegat, tämän vuoden toukokuussa kansainvälinen yhteisö kauhistui, kun sudanilainen kristitty Maria ja Isak oli tarkoitus tuomita kuolemaan uskontonsa kanssa kansainvälinen protesti mahdollisti sen, että hänet saatettiin vapauttaa. Nyt Amin Meki Medani tarvitsee apua. Hän on tunnettu ihmisoikeusaktivisti Äh, Sudanissa, joka äh, Sudanin salainen palvelu 6. joulukuuta pidätti, koska hän allekirjoitti Sudan koolin. Sudan Koolissa eri poliittisten ryhmien edustajat äh, vaativat, että taistelut lopetetaan ja ihmisoikeusrikkomukset eri Sudanin alueella loppuvat ja että pidetään kiinni tästä rauhan ja sovinnon prosessissa ja valmistellaan vaaleja. Me vaadimme, että Ami Mekki Medani mahdollisimman pian vapautetaan 76-vuotias ja tarvitsee jatkuvaa lääkitystä. Kuitenkin lääkkeitä turvallisuus joukot eivät ole hänelle antaneet. Tämä vaarantaa hänen henkeensä ja me vaadimme, että Sudanin johtajat vihdoin aloittavat rauhanprosessin ja huomioivat kansalaisensa ja ihmisoikeudet puheenvuorossa edustaja Tanok. Puhemies. Mitä nyt tapahtuu, kun se ja en pysty kuulemaan? Mr. President. Siis puhemies, ECR vaatii, että Sudanin viranomaiset vapauttavat tohtori Amin Mekkimedanin välittömästi hänen pidätyksensä ei ollut vain mielivaltainen, vaan tässä pyritään rankaisemaan häntä hänen huomattavasti ihmisoikeustoimistaan. Päivätyksen jälkeen, kun hän oli juuri palannut äh, pääkaupunkiin, oltiin huolissaan hänen terveydestään. Hän on 76 vuotta hän on korkea verenpaine, äh, diabetes, hän ei pysty saamaan lääkkeitään. Se estetään turvallisuuspalveluiden jo, toimesta. Äh, äh, Viranomaisten presidentti on toiminut järkyttävällä tavalla hänet pitäisi vapauttaa välittömästi. Tämän lisäksi ryhmäni vetoaa viranomaiset, että lopetettaisiin kaikki pelottelutoimet ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan. Yleisesti ottaen ja vielä lopuksi niin se pitäisi täyttää YK ihmisoikeuspuolustajien ähm, tekstiä, jonka myös Sudan on itse allekirjoittanut. Senor. Kiitoksia sitten edustaja Wernholzer. Sitten. Kiitos eh, puhemies. Jo kolmatta kertaa ihan lyhyessä ajassa käsittelemme tilannetta tällä alueella liittyen ihmisoikeusongelmiin ja kuulemme, että eh, tässä eh, olisi tavallaan vaarallista lähteä sekaantumaan, mutta se on väärin. Vakautta on vain silloin, kun vallalla on oikeusvaltio ja ihmisoikeuksia pidetään korkealla. Ja esimerkiksi Sudan syyskuun alussa sudanilaisia aktivisteja allekirjoitti tämän päätöslauselman, jolla vaadittiin ihmisoikeuksia ja sen jälkeen hänet pidätettiin. Ja sen vuoksi me vaadimme välittömästi Mekimedanin vapauttamista ja me myös haluamme vuoropuhelua eri osapuolten välille. Kiitos. Señor Corrao. Edustaja Corrao. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, te kuulitte äh, nyt tästä Sudan koolista. Tämä on vetoomus äh, että Sudanissa loppuisi tämä yksi puoluejärjestelmä ja että me saataisiin ähm, siirtymäkauden hallitus. No Sudan äh, koolin muste loppui, kun ähm, turvallisuuspalvelut Sudanissa ryhtyivät pidättämään näitä allekirjoittajia. Näiden allekirjoittajien joukossa on Amin Mekki Medani, joka puolustaa ihmisoikeuksia, ja Faruga Boisa, joka on oppositiojohtaja. Heidät on pidätetty ainoastaan sen takia, että he päättivät vastustaa hallitusta tai heillä oli eri mielipide. Sudanissa järjestelmällisesti äh, harjoitetaan väkivaltaa äh, ihmisiä kohtaan, jotka haluavat äh, rauhanomaisesti vastustaa hallitusta. Nyt me yritetään hyväksyä tämä päätöslauselma. Kiitoksia. Edustaja Pet. Dear President, Puhemies, tilanne Sudanissa tarvitsee vielä jatkuvasti huomiota. On jatkuvasti raportteja kidutuksista, ihmisten tappamisesta, joka tämä koskee opposition ihmisoikeuspuolustajien, samoin hallituksen sotilaat käyttävät seksuaalista väkivaltaa ja joukkoraiskaavat teinityttöjä. Se on myös sodan väline. Viranomaisten siellä pitää lopettaa tällainen toiminta ja noudattaa kansainvälisiä äh, lakeja ja säädöksiä, erityisesti YK ihmisoikeussuusten vuodelta 1998 ja käyttää kaikkia ihmisoikeusvälineitä, jotka maa on myös allekirjoittanut. Hiljattainen tapahtuma, kun tohtori meidän pidätettiin osoittaa jälleen, mikä on vialla Sudanissa. Hänet pitää vapauttaa välittömästi. Syyttäjät ovat osoittaneet, että presidentti Al-Bashir on tehnyt rikoksia, ihmisoikeutta vastaan sata rikoksia, mutta Al-Bashir on edelleenkin presidentti ja vapaa mies ja rikokset jatkuvat. YK ja ICC, rikosta tuomista pitää lopeltakin pystyä lopettamaan ihmisoikeusrikkomukset Sudanissa ja ihmisoikeuspuolustajien ahdistelu. Kiitos. Gracias. Kiitoksia, edustaja Vergia. Merci, Kiitoksia puhemies minä kuulun niihin, jotka eilen tuomitsivat kartumin prosessin, joka tekee legitiimiksi toiminnan Afrikan saaressa. Tämä koskee nyt sudansa, missä presidentti on ollut voimassa vuodesta 2009. Kuitenkin hänen päivänsä voivat olla nyt luetut. Koskaan oppositio ei kokoontunut, kokoontunut, kokoontunut näin laajasti ja tämä selittääkin, miksi viranomaiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. On ilmoitettu vaaleista, on epäonnistuttu sopimuksissa pommitetaan siviiliväestöä ja tukahdutetaan eri keinoin ja tohtori Medan ja muut ovat tavallaan symboleja tässä, koska he ovat allekirjoittaneet Sudan Call-aloitteen ihmis kansainvälinen yhteisö ei pystynyt toimimaan ja se on häpeällistä. Sama koskee YK turvallisuusneuvosta. Ei pystytä tuomitsemaan rikkomuksia, joita maassa tehdään. Sen lisäksi, että pyydetään kaikkien poliittisten vankien, pyydetään heitä vapauttamaan, pitää tukea oppositio, oppositiota, kun se pyytää, että otettaisiin vuoropuhelu, että lopultakin Sudanin kansa pystyy elämään rauhassa eikä joudu elämään diktatuurin tukahduttamana. Muchas gracias. Edustaja señor presidente no voy a utilizar la verdad es que yo nunca había tenido la sensación de estar hablando en la plaza. puhemies en, en halua käyttää puheaikaani niin siihen, että käyn läpi näitä tapahtumia, koska ne on jo täällä selitetty. Tohtori Medan on ilmeisesti äärimmäisen vaarallinen mies, 76-vuotias, hän kärsii terveydellisistä ongelmista, mutta hänet on pidätetty muiden ohella, koska hän haluaa vain parempaa tulevaisuutta omalle kansalleen hän on toiminut rauhanomaisesti, hän haluaa parempaa turvallisuutta, joka perustuu demokraattisiin arvoihin. Hän haluaa tulevaisuutta, joka perustuu kansalaisarvoihin ja täällä EU-ssa me jaamme nämä arvot, koska ne ovat meidänkin arvojamme. On äärimmäisen va- vaarasta kuitenkin ilmeisesti sitoutua tekemään työtä näiden asioiden puolesta ja lopettamaan erilaiset konfliktit, jotka, joista maa kärsii ja varsin toimia laillisella tavalla. Sudan on kriittisessä vaiheessa ja poliittinen dialogi on todella heikoissa kantemissa ja siksi tässä todella tarvitaan tohtori Meiranin apua vielä lopuksi. EUn pitää vaatia, että taataan ilmaisuvapaus, vapaus, rauhanomainen kokoontuminen, ihmisoikeudet ja välittömästi myös vapautetaan tohtori meidän ja muut aktiiviset. Kiitoksia. Senor Kienge. Edustaja Kienge arvoisa Kiitoksia, puhemies. Äh, Sudanin äh, taistelut eivät ole äh, hellittäneet. Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu koko maassa. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat näistä ilmoittanut. Darfurissa on verilöylyjä, on pommitettu ihmisiä ja sinisellä niilillä on hyökätty siviilejä kohtaan. Nämä ovat kaikki tapahtumia, jotka osoittavat, että ihmisoikeuksia rikotaan. Tämän lisäksi mm, kartumissa vainotaan niitä, jotka tuomitsevat nämä väkivallan teot. Meki Medan on yksi heistä. Hän on 76-vuotias, hänet on pidätetty muutama päivä sitten. Ja tällä päätöslauselmalla, hyvä puhemies, me pyydämme, että aloitetaan osallistavan rauhan vuoropuhelua tässä maassa, jotta saadaan aikaan demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteella. Ilman todellista rauhaprosessia koko Afrikan sarven ähm, alueella ei tulla saamaan aikaan vakautu. Tällä tulemaan vaikutusta myös maahanmuuttovirtoihin kohti etelää ensimmäinen askel kohti rauhaa, ensimmäinen kohti, askel kohti vuoropuhelua. Seuraavaksi edustaja Tomasevski. Puhemies, poliittinen ja sosiaalinen tilanne Sudanissa on yhä epävakaampi. Maa on nyt joutunut tavallaan käännekohtaan historiassaan. Poliisi, val, on tullut poliisivaltio ja siellä on rajoitettu sananvapautta ja siellä on rajoitettu myös poliittista keskustelua. Tämä on laitonta koska tämä ylittää kaikki kansainväliset sopimukset. Libe valiokunnan jäsenenä haluaisin kiinnittää kaikkien huomion äh, Amin Mekkimedanin pidätykseen. Hän on äh, perusoikeuksien puolustaja Sudanissa. Euroopan unionin on reagoitava tiukasti hänen pidätyksensä. Meidän tulisi myös kiinnittää huomiota uskonnollisiin äh, häiriöihin. Meidän täytyy antaa hyvin selkeä signaali. Meidän ei tule hyväksyä avointa syrjintää. Kiitoksia. Pyydän nyt jälleen saliin hiljaisuutta. Pyydän teitä ystävällisesti olemaan hiljaa. Edustaja Castaldo vuorossa. Tante cose si potrebbe... Kiitoksia puhemies. Sudanista voidaan sanoa paljon asioita, jotka melkein kaikki ikäviä. Voidaan puhua Darfurin humanitaarista tilanteesta, jatkuva kriisi, joka ei ole vieläkään ratkaistu, tai se, että kansainvälinen rikostuomioistuin vähän aikaa sitten keskeytti alueen rikosten tutkinnan mm, ja on ikävä, että YK ei ole tässä toiminut ja tätä prosessia pidetty auki. Tässä vaiheessa haluaisin esittää vetoomuksen. Vetoomuksen tohtori Medanien puolesta, joka on ihmisoikeuksien puolusta, aktivisti, rohkea mies, joka on kuitenkin vanha ja sairas. Ja hän osallistui tähän Sudan Call-aloitteeseen, joka tarkoituksena olisi ainoastaan vapauttaa kansa diktatuurin ikästä hänet ja muut on pidätetty, oppositiojohtaja ja toimittajia ja kaikki ne, jotka ovat maksaneet kalliisti siitä, että halusivat demokratiaa ja vapautta. Vapauttakaa heidät. Minä sanon tämän Sudanin hallitukselle ja koko kansainväliselle yhteisölle. Vapauttakaa heidät, koska valtio, joka pidättää omat lapsensa, on valtio, joka ähm, pidättää ja tappaa tulevaisuutensa. Señor Chopin. Kiitoksia edustaja Sobrad. Monsieur le Président, cher... Puhemies, hyvät kollegat, 6. joulukuuta tohtori Medani aktivisti pidätettiin Sudanissa. Tämä tapaus osoittaa jälleen kerran, että Sudan käy veristä sisällissotaa rikkoo kaikenlaisia ihmisoikeuksia, kun se ilmaisuvapaudesta, kuten tohtori Meranin kohdalla, tai uskonnollista vapaudesta, koska tehän tiedätte, hyvät kollegat, kristittyjä vainotaan laajalti maassa ja me muistamme vielä Meriamin kohtalon. Hänet tuomittiin kuolemaan, koska hän oli vaihtanut uskontoa äh, Päätöslauselmateksti, jota meille ehdotaan, ei ole tässä muodossaan hyväksyttävä. Se, siinä puututaan täysin maan asioina ja ollaan tällä, tällä tavalla länsimaisesti ylimielisiä. Siis toistan, jos me tuomitsemme huonon kohtalon, me kuitenkaan täällä voi sanella, miten ihmisten pitää puolustaa toimia. Näin ollen me äänestämme tyhjää, koska jos äänestää tämän puolesta, niin silloin hyväksyttäisiin tällainen interventio ja jos annetaan vastaan, niin silloin osallistutaan riko, rikokseen tavallaan. Geringer. Kiitoksia edustaja Geringer. Kiitos puhemies. Jälleen kerran Euroopan parlamentissa käsittelemme eh, ihmisoikeusaktivistin sy- syyttämistä Sudanissa. Adimeki Medani on pidätetty johtuen siitä, että hän allekirjoitti, perus, allekirjoitti asiakirjan, jossa vaadittiin sotilaallisten ja aseellisten konfliktien lakkauttamista Sudanissa sekä sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia. Hänet tuomittiin ja samanaikaisesti häneltä myös otettiin pois mahdollisuus saada hänen lääkkeensä. Me vetoamme siihen, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan. Ja me odotamme, että Sudanin hallitus toimisi YK ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti ja huomioisi myös uskonnon ja puhevapauden. Ja, danke schön, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Kuten jo <clears throat> kuulimme, ähm, tohtori Medanin joulukuun alussa pidättivät sudanilaiset viranomaiset syytä. Ei varmaan oikein tarkkaan vielä tiedetä. Todennäköisesti siksi, että hän allekirjoitti Sudan Callin tämän aloite, joka äh, tarkoituksena on saada aikaan rauha ja demokratiaa Sudanin. Niin tämä on erityisen traagista sen takia, että äh, hän on 76-vuotias ja puolustaa demokratiaa. Ei tarvitse edes katsoa niin pitkälle Sudaniin, koska 14. joulukuuta tänä vuonna Turkissa 31 ihmistä pidätettiin. 30 31 henkilöä, useat heistä toimittajia. Ja tämä on erittäin huomattavaa mielestäni tämä Turkin toimintatapa, jos ajatellaan, että Euroopan veronmaksaja vuosittain maksaa miljardin, eh, siis yksi miljardia euroa menee Turkille lähentymisapuna vuodesta 2007 äh, lähtien 4,9 miljardia euroa. Mitään lisäarvoa ei kuitenkaan ole saatu aikaan näillä maksuilla. Päinvastoin Turkki on menossa aina kauemmas meidän arvoistamme. Gracias. Correspondería ahora el turno. Kiitoksia. Nyt olisi tämä vaihe ilman puhujalistaa, mutta nyt sitä ei voida pitää. Meillä ei enää ole aikaa ennen kuin keskustelu päättyy. De, herra Della Vedovan puheenvuoron toivottaisiin tervetulleeksi Sveitsin parlamentista valtuuskunta, jota johtaa Katja Rigling ja mukana on myös ulkoasen valiokunnan varapuheenjohtaja herra Novesel ja ulkoasen valiokunnasta herra siis Sveitsiläinen delegaatio on osallistunut tänä aamuna